Ich eröffne die Sitzung. Guten Tag, alle miteinander. Hyvää iltapäivää. Avaan kokouksen. Äh, tervetuloa. Onko teillä jotain, jotain esityslistaa vastaan? Teillä on edellisen kokouksen pöytäkirjakin täällä. Muistat, muistan, että, että, että sitten että koko, kokouksen päätteeksi, jos teillä on jotain matkottamista siitä, niin, niin näin voitte tehdä, ellei, niin se katsotaan sitten hyväksyksi. Eh, meillä ei ole täällä eh, muutamia harvinaisempia kieliä ei ole edustettuna, mutta suomi kuitenkin on Navalta kymmenen. Meillä on ollut tässä kolmikanta tuoreessa muistissa. Eli nämä ö, ö, kulttuuriperintöasiat edessä kokouksessa. Me olimme, olemme siitä käyneet aika hyvän keskustelun ja saaneet asioita ete, eteenpäin. Nyt meillä on viimeinen 18. päivä tätä kuuta tästä asiasta kolme, Edustaja Bergia, äh, tai Bergia on valmis sopimaan, siis edustaja Bergia, ja eikä neuvostokaan ollut kovinkaan vastahankainen, eli tämä kulttuuriperintö tavarat ja niiden kuljettaminen. Äh, tänään sitten meillä on tarkoitus käydä keskustelua asiantuntijan kanssa Eurooppa-koulujen järjestelmä, järjestelmästä. Äh, se on taas kerran esityslistalla. Siitä on useita mietintöjä tehty 90-luvulla, sieltä 2005 Hannibalin, Hannibalin mietintö ja Jean-Marie mietintö 2011 vuodelta on tuorein teema tästä. Meillä on täällä kutsuttuna edustajia johtokunnasta, Eurooppa-koulujen johtokunnasta, joka on ylin päättävä elin siellä kaikkia edustajia. Emme päässeet tutki, kutsumaan, ennen kuin voineet kutsua tietenkin. Tämä on aika paljon. Meillä on, olemme keskittyneet muutamaan maahan, jotka ovat olennaisia järjestelmän kannalta, mutta läsnä ovat ja läsnä seuraavat Ranskaa edustava Sachet Elbeck, Saksaa edustava eh, Genjens, joka on Flamin, eh, Flamisen yhteisön Robert Rabier, eh, Ranskan edustaja tässä johtokunnassa. Me olemme, olette taas päässeet esityslistallemme siksi, koska, ja, koska koska me haluamme jonkun, jonkun yhteistyökumppanin Euroopan koulujen puolta, jolle voidaan sitten kirjoittaa ja ottaa yhteyttä ja tavata, vaikka tämä asia itse asiassa meille kuulukaan. Mutta kaikki uskovat kuitenkin, että me, tämä kuuluu meidän toimeen, toimenkuvaamme. En oikein tiedä, minkälaista roolia siellä ylipäätänsä voitaisiin näytellä. Ja, norma, norma, normaalisti nämä asiat päätyvät paperikoriin meidän te, teillä siellä ja meillä täällä, mutta nyt se olemme kutsuneet teidät tänne kutsumaan sitten, kutsua teidät kertomaan, antamaan arvokkaan panoksenne siitä, miten, miten voisimme paremmassa yhteistyössä toimia ja me voitte, voimme sitten tehdä suosituksen puolin ja toisin pää. Nimenomaan tämä korke- johtokunta on korkein päätöksentekoelin näissä Eurooppa-kouluissa. Ja nyt on sitten erittäin mielenkiintoista kuulla, miten te omaan roolille, roolinen sitten meille kuvailette. On äh, kuitenkin ensin puheenvuoron Helka Vadalle, joka on tässä tuoreemman mietinnön näistä Eurooppa-koulusta laatinut. Vada, olepa hyvä. <laughs> Merci, President. Je vais... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Peittelen nyt turhautumistani sillä ilolla, että täällä kuulee niin monia eri kansallisuuksia puhuvan tästä aiheesta puheenjohtaja hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat huolimatta. Siitä tästä saataisiin tällainen mallikoulu Euroopan koulusta Sen piti sitten säteillä tavallaan koko EU-hun vieläkin on varsin rajoittunut määrä oppilaita, noin 24 000 oppilasta. Sehän ei ole mikään valtaisa oppilasmäärä. Oppilas henkilökunta koostuu erityisesti virkamiesten lapsista toimielimissä tai suurten monikansallisten yritysten äh, johtajien ja työntekijöiden lapsista. Esimerkiksi Brysselissä koulussa on 44 prosenttia äh, oppilaista, että nämä oppilaat kuuluvat niin sanotun luokkaan yksi ylittää 90 prosenttia johtuen siitä, että infrastruktuureja puuttuu ja nyt sitten tämä on nousemassa tämä luku kun ajatellaan eurooppalaisten koulujen järjestelmää, kakkosluokan oppilat hyväksytään tietyin ehdoin, joista on sovittu sopimuksin koulujen ja tiettyjen järjestöjen kesken ja joidenkin yritysten keskeisiin sopimuksiin, ja he edustavat suurin piirtein vain viittä prosenttia oppilaista kokonaisuudessaan. Tämä on vielä laskenut erityisesti talouskriisin jälkeen mitä tulee Brysselin kouluihin, johtokunta päätti, että ei enää allekirjoiteta sopimuksia kakkosluokassa. Mitä tulee kolmosluokan oppilaisiin, heidän oppilansa maksavat koulumaksan ja se edustaa noin 20 prosenttia oppilaista. Tämäkin määrä on laskussa. Suuntaus, joka on aika huolestuttava kokonaisuudessaan mitä tämä nyt ulkoapäin näyttäytyy. Tämä on tavallaan eliittikoulu. Tämä on väärä kuva kuitenkin, mutta se, se liittyy toinenkin totuus, nimittäin se, että täytyy kouluttaa lapsia, joiden vanhemmat eivät joutu, haluavat kouluttaa lapsia kuitenkin äidinkielellä, mikä on vähintä, mitä voidaan odottaa mietinnössä, niin kuin muistattekin, se hyväksyttiin 2011. Minä, minusta oli kiinnostava siinä vaiheessa tarkkailla sitä, mikä on muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana, jos jotakin olisi muuttunut vaikka hyvänkin suuntaan, ja miten sitten nämä mietinnön suositukset ovat näkyneet tai eivät tosiasioissa. Te itsekin annatte jo hiukan suuntaa, että aika hyvin asiat ovat edenneet. Pääongelmat, joita on käsitelty, jotka edelleenkin ovat ajankohtaisia, ne ovat neljän sorttisia. Ensinnäkin järjestelmän rahoitus, sitten <clears throat> opettajien lähettäminen tänne, sitten liika, liiallinen määrä oppilaita Brysselissä, Frankfurtissa, Luxemburgissa, siis, siis näissä paikoissa, missä EU-toimielimet toimivat, sitten yläkoulun tai yläasteen uudistaminen ja sitten ylioppilastutkinnon todellinen arvo rahoituksesta järjestelmässä puuttuu lähetettyjä opettajia jäsenvaltioista. Puutetta on, joten pitäisi uudelleen tarkistaa, miten rahoitustaakka oikein jaetaan. Mietinnössä korostettiin, että rahoitusjärjestelmä tällä hetkellä asettaa suhteettoman suuren taakan lähetettyjen opettajien kohdalla tiettyihin jäsenvaltioihin ja pyydettiin, että johtokunta muuttaisi tätä koulujen rahoitusjärjestelmää ja palkkaisi oppilaita Mietinnössä todettiin myös huolella, että se, että jatkuvasti puuttuu lähetettyä henkilökuntaa, sitä pitäisi korvata sillä, että palkataan paikalliselta tasolta ja palkat maksettaisiin koulusta itsestään. Tällä hetkellä henkilö lähetetyt opettajat ovat vain noin 1400, 92 opettajaa 2061 opettaa paikallisesti jäsenvaltioiden investoinnit Eurooppa-kouluihin joko laskevat jatkuvasti, ja tämä kyllä tuntuu minusta ihan reaaliselta, aina kun puhun vastuusten kanssa. Erityinen tilanne tunnetaan irlantilaisten ja brittien kohdalla. He, he opettavat englanninkielisellä osastolla, joka edustaa noin 5000 oppilasta kun taas nämä, tämä maalaiset oppilaat 2012 olivat alle puolet englanninkielisestä yksiköstä. Tietenkin tämä aiheuttaa ongelmia, pitäisi varmistaa 5000 opetus, opetus. Näiden kahden maan pitäisi lähettää yli kaksinkertainen määrä henkilökuntaa, joka vastaa heidän omia oppilasmääriään. Tähän vielä lisätään sitten se seikka, että noin 60 prosenttia oppilaista on valinnut englannin toiseksi oli vain 17 prosenttia, Saksan 23 valitun Ranskan, joten hyvin ymmärtää, että britit, joiden on pahoittelematta, he eivät ole tässä keskustelussa mukana. Samoin Iran edustaja ei ole paikalla, minun tietääkseni ainakin näin on. Äh, siis he eivät voi lähettää uusia, ei ole lähettää uusia oppilaita, eivätkä korvaa niitä, joiden sopimus loppuu. Sitten kun puhutaan rahoituksesta, on vieläkin vaikeampaa ja kiireellisempää toimia, ajattelen tätä vaikeaa tilannetta. Tarvittaan rakentavaa lähestymistapa. On todettu, että jäsenvaltioiden osuus voi koostua joko siitä, että lähetetään oppilaita, jotka opettavat omalla äidinkielellään, tai sitten osallistetaan rahallisesti, niin kuin tarkoituksena olisikin ollut sopimuksen mukaisesti, tai sitten lähetetään opettajia, jotka varmistavat koulutuksen tietyllä kielellä, joka ei ole äidinkielistä opetusta. Tämä viimeinen säädös on vastoin sitä, mitä minä mietinnössäni peräänkuulutin, jossa korostettiin sitä, että on tärkeää säilyttää mm, sellainen koulutus, että opettajat ovat natiiveja äidinkielisiä opettajia. Ja tämä pitäisi jatkossakin olla tässä pääsääntönä. Ei pidä unohtaa sitä seikkaa, että Eurooppa-koulujen oppilaat pitkälti ovat täältä kaksikielisissä perheissä. Ja jos opettajana sitten on vielä joku ihminen, joka puhuu jotakin kieltä vähemmän huono, hyvin kuin he tai heidän perheensä, niin näinhän se voi hyvin käydä, että silloin näiden opettajien uskottavuus kärsii, aivan erityisesti koko järjestelmä kärsii. Ja sitten tämä tietenkin heikentää laatua. Haluaisin puhua tästä liikakansoituksesta ja järjestelmän avoimuudesta. Tässä mietinnössä muistutettiin siitä, että ensimmäinen artikla yleissopimuksessa mahdollistaa sen, että muutkin lapset voivat nauttia Eurooppa-koulujen opetuksesta. Tämä oli erittäin hieno seikkailu tavallaan siinä, niissä rajoissa tietenkin, jotka johtokunta määritteli. Ja Brysselin ja Luxemburgin Eurooppa-kouluissa puutta, pu, tai puuttuu infrastruktuuria ja rakennuksiakin, ja tämä heikentää sitten opetuksen laatua ja estää tällaisen avoimuuden toteutumisen kohdistuen muihin lapsiin kuin pelkästään virkamiesten lapsiin. Kun ajatellaan että tämä koulujen liikakansoitusta Brysselissä ja Luxemburgissa aivan erityisesti, tällainen avoimuus on vuosipäin on mahdotonta ja oppilaat äh, äh, siis mm, ei enää voida ottaa vastaan lapsia muista, ta, muilta tahoilta, tästä ole virkamiesten lapsia tai suurten yritysten lapsia. Niin tämä vielä edelleen vahvistaa tällaisia jo nyt kielteisiä ennakkokäsityksiä, mitä tulee eh, tähän julkiseen palveluun. Ja tämä kyllä ei ole mitenkään hyvä tämä tilanne. Haluaisin vielä lopuksi puhua eh, toisen asteen, yläasteen muutoksesta Tämäkin liittyy mietintöön, joka oli 2012 laadittu mietintö. Sieltä voidaan tässä raportissa lukea 2011 vuonna syyskuussa Euroopan parlamentti hyväksyi minun mietintöni Eurooppa-koulujärjestelmästä. 50 kohtaa käsittelee tätä järjestelmää eri kulmilta tarkasteltuna. Johtokunta pani merkille toimenpiteet, joita on ehdotettu tässä mietinnössä, ja antoi mandaatin sille, että perustettaisiin työryhmä, jonka olisi toisen asteen työryhmä. Pyrittiin äh, järkipäiväistämään tätä tutkimuksia ja mm, työryhmän tehtävänä oli ottaa mukaan työhönsä se, että laatisi ehdotuksia uusista opintorakenteista vaihtoehdosta toisella asteella, jotta saataisiin tehokkuutta joustavuutta enemmän aikaan, samoin mitä tulee ja rahoituksellisen joustavuuteen. Näin siinä kirjoitetaan. Oppilaat nousivat tällaista muutosta vastaan. Tässä tunnuttiin pyrkivän vain rahoituksesiin tarkoitusperinä eikä koulutuksen sellaisiin. Erityisesti korostin sitä, että uudistus oli vaarassa johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä oppilailla olisi matematiikan tunteja tietyllä kielellä, sitten fysiikan tunteja eri kielellä ja sitten kemiaa taas jollakin muulla kielellä ja kaikki nämä kielet voisivat muuttua vuodesta toiseen. Siis todellakin jatkuvuus kärsi siis aivan selvästi ja samoin mahdollinen ymmärtäminen tunneilla. Onkin siis hyvä muistuttaa siitä, että täytyy laatia vaikutusarviointa ennen kuin ruvetaan muuttamaan järjestelmää ja vaaditaan, että pitää täsmentää, mitä kriteereitä käytetään, millä kriteereillä edustuksen pitää pohjautua aina kun niihin ryhdytään. Onkin hyvä tietää, miten on arvioitu eurooppalaisen yliopistotutkinnon arvoa, miten sitä on vertailtu muihin tutkintoihin, siis kansainväliseen YO-tutkintoon. Kiitoksia ehkäistä vielä kysymyksestä, kun olen kuullut muita puhujia. to floor, please. Yes, ju- just a few things. Niin, halusin vain lisätä tähän muutaman asian. Ensinnäkin kiitoksia edustaja Kadajalle tästä hyvin hyvästä mietinnöstä. Siinä tuli esille monia tärkeitä asioita. Täytyy sanoa, että olen samaa mieltä hänen kanssaan. Tilanne on huonontunut mietinnön kirjoittamisen jälkeen, joten meidän pitää todella pohtia tarkkaan sitä, että minne oikeastaan olemme menossa eurooppa osalta ja kuinka haluamme niiden toimivan. Käyn läpi nämä kolme asiaa, jotka edustaja Kaavada otti jo esille. Olen aivan samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla vaikutusten arviointi. Ihan aluksi haluaisin sanoa jotakin. Kun itse kirjoitin oman mietinnön, niin tämä asia tuli esille. Englannista on tullut yhä enemmän koulun kieli laajennuksen myötä. Ja tähän on liittynyt aina ongelmia, koska tämä liittyy itse asiassa iso britannia paikallisiin ongelmiin, koska me työllistämme paikallisesti kouluja ja kunnat työllistävät kouluja. Ja tämä itse asiassa nyt tilanne on hieman muuttumassa, mutta eh, eh, keskushallinto ei kuitenkaan työllistä. Eh, opis, op, opettajia, joten heidän lähettäminen vaikeutuu. Eli vaikka opettajat haluaisivatkin lähteä ulkomaille, niin heillä ei sitten ole kotimaassa enää työpaikka jäljellä, kun he haluavat palata kotimaahan. Eli tämä on todellinen ongelma ja siksi Iso-Britanniasta ei ole lähetetty niin paljon opettajia. En tiedä kuinka tämä toimii Irlannissa, mutta tämä on ollut meille yhdistyneessä kunnassa ongelma ja tilanne on vain pahentunut merkittävästi, joten olen aivan samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme äidinkielisiä opettajia. Ja itse asiassa Tästä asiasta on keskusteltava Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa ja myöskin irlantilaisten kanssa, kuinka voisimme ratkaista tämän ongelman, koska niin, edustaja Kavada on aivan oikeassa tarvitsemme äidinkielistä opetusta. Minun täytyy sanoa, että minun mielestäni tämä ei ole vaikeaa, koska tiedän, tunnen henkilöä opettajia, jotka eivät ole äidinkielisiä englannin puhuja, mutta ovat kuitenkin erittäin hyviä englannin puhuja. Mutta, ja tämä voi toimia, mutta kun, kuitenkin kun opetetaan lapsia, lapsia pitää opettaa äidinkielellä, kielellä aivan Ja englanninkielisiä henkilöitä löytyy joka puolelta maailmassa, että tämä on tärkeä periaate, tästä pitäisi pitää kiinni, mutta meidän pitäisi pohtia tapoja, joilla tästä ongelmasta päästäisiin. Tietysti myöskin rahoitukseen liittyy suuria ongelmia, ja tämä tilanne vain pahenee, koska kysyntä on valtavaa, siis rahoitusta tarvitaan. Ja myöskin tämä tila, tilojen puute on ongelma itse asiassa tilanne tuntuu olevan pahempi nyt kuin silloin, kun itse kirjoitin oman mietinnön. Silloinkin jo oli ongelmia, mutta se on, tilanne on vain pahentunut huomattavasti. Muistan, että puhuin esimerkiksi erityistarpeista, tarvitaan esimerkiksi ö, tiloihin ja pääsyä. Ja näitä ongelmia ei ole ratkaistu. Ja sitten lopuksi haluaisin puhua vielä opetussuunnitelmasta. Olen samaa mieltä siitä, että me, meidän pitää pohtia tätä ongelmaa ja sitä, että mitä arvoa eurooppalaisilta ylioppilastutkinnolta saadaan. Me pyrimme parantamaan Eurooppa kouluja, mutta jostakin syystä tämä tilanne ei kuitenkaan etene mihinkään, joten toivoisin, että tilanne jatkuu tällaisena, koska Muuten Euroopan koulut surkastuvat ja tämä olisi erittäin valitettavaa. Pahoillani, että olen nyt näin pessimistinen tämän asian suhteen, mutta olen vain sitä mieltä, että me emme ole saaneet näitä ongelmia ratkaistua ja monet asiat vain pahenevat, joten näitä tar- tilanteita tarvii ratkaista pikaisesti. Thank you very much. Yeah. Kiitoksia. Meillä on täällä tuota, jo, jo johtokunnan edustajat paikalla, mutta isosta Britanniasta ei ole ketään. Meillä on kyllä täällä kollegoja, jotka tämä, nämä ongelmat ovat hyvinkin tuttuja. Me haluaisimme muutaman sanan, sanan kuulla näistä jäsenmaiden taloudellista taakasta, kustannusten jaosta ja millä tavalla sitten tämä isäntämä Belgia no, asiaan suhteutuu. Tässä, tästä nou, nousee pari seikkaa, joita Robert Bardier kenties pystyy välittömästi meille kertomaan ja meitä siitä valaisemaan. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que je m'attendais pas à ce que vous me passiez. Voisitteko esittää kysymyksen, koska en odottanut, että saan puheenvuoron ihan näin nopeasti unter anderem um das Cost-Sharing. Wir hätten gerne gewusst, wie Sie das Cost-Sharing sich vorstellen. Eli että oli kysymys näistä kustannusten jakaantumisesta. Ja, ja me, nämä uh, uuden, uusin, uh, uuden koulun sijaintipaikkakysymykset äh, on, on tietenkin tärkeää, että saadaan hiukan kevennettyä tätä oppilasruuhkaa ja ylikuormitusta. Sitä vain tässä haluttiin tietää können Sie auch an Herrn Gentjes weitergeben, aber ich denke, Sie... Tietysti voitte siihen naapurillekin antaa puheenvuoron, mutta öö, ajattelen, että en nyt tietäisitte asiasta. Niin, mielestäni te tässä hieman sekoitatte eri kysymyksiä. On hieman vaikea tässä yhte, yhteisesti näihin vastata, koska johtokunta Brysselissä vastaa näistä kysymyksistä, joten mitä tulee näihin varojen tai kustannusten jakamiseen, niin tämä on todella johtokunnan asia. Eli Belgian ei nyt kuulu ottaa kantaa näihin asioihin, joten olisi parempi, että pääsihteeri käyttäisi puheenvuoron. Hän voi paremmin selittää sen, että kuinka johtokunta on vastannut omalla tavallaan tähän Kaveran mietintöön ja niihin asioihin, joita siinä on otettu esille. Ich dachte, Sie gehörten zum obersten Rat. Luulin, että te olette johtokunnan jäsen ja johtakunta johtokunta haluaa tämän viidennen koulun rakentaa tänne, niin siksi teiltä sitä nyt kysyin ja tivasin. Ehkä siinä herra Kenchens haluaa vastata. Thank you, Mr. President. Um, of uh, course... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole ihan helppo kysymys ja ehkä olette huomanneetkin, mikään Belgiassa ei olekaan yksinkertaista niin kuin johtokunnan edustajat eri kieliyhteisöistäkin ovat todenneet itse asiassa. Mitä tulee koulun rakennuksiin, Belgian liittovaltio on vastuussa niistä ja kuten tiedän, kollegat tuntevat huolta asiasta ja tekevät kaiken mahdollisen asian hyväksi. Varmasti tiedätte senkin, että nyt on menossa vaalivuosi ja tämä ei ole koskaan hyvä ajankohta tehdä näin tärkeitä päätöksiä kuin tämäkin on. Me kaikki toivomme tietysti parasta. Toivomme kaikki siis parasta, mutta tällä hetkellä tämä on kaikki, mitä voimme kertoa. Pyydän anteeksi, että me pysty parempaa tietoa antamaan. Mitä tulee vielä kustannusten jakoon, niin tässäkin sama asia, mitä kollegakin sanoi. Asia on niin, että päätämme tästä johtokuntana kokonaisuudessaan, niin kaikilta tietysti on oma yksilöllinen äänensä, mutta pidämme kiinni siitä päätöksestä, jonka johtokunta lopulta tekee. Ja jos verstehe nicht, warum <clears throat> En ymmärrä sitten, miksi teidät ylipäänsä tänne vaivaudun kutsumaan. Johtokunnassahan istuu yksittäisiä jäseniä. Te voitte tietysti kollektiivisesti näitä päätöksiä teette, mutta Voisin nyt kuvitella, että te haluaisitte meille kertoa, että miten, mis, miten te näette tämän kustannusten jaka, jakaantumiskysymyksen ja millä tavalla te haluaisitte kustannukset siis jatkossa jaettavaksi. Keneltä minä sitten kysyn? johtokunta mikä yksittäinen henkilö ole. Keneltä teistä? Häh? Voisitte tietysti silti viettiä nyt, jos sieltä jonkinlaisen vastauksen pystyisitte puristamaan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 Eh, millä tavalla Ranskassa suhta, suhta, suhtaudutaan näiden eh, lähetettyjen opettajiin eh, tai sitä vastata edustaja Hannibalin kommentteihin, kysymyksiin. Kyllähän täällä nyt on paljon kuultu ja puhuttu jo tähän mennessä, että varmaan siellä teillä on joita, joihinkin asioihin jotakin kommentoitavaa. Eh, eh, Madame la présidente, mais avec plaisir. Niin, hyvä puheenjohtaja. Tietysti pyrit vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensinnäkin haluan sanoa, että eh, mikä on Ranskan tehtävä tässä Eurooppa-koulun yhteydessä. Me Eurooppa-koululla on tällainen monikielinen, monikulttuurinen ja myös demokraattinen tehtävä ja arvo. Ja kun ajatellaan oppilaita, vanhempia ja muita, jotka kokoontuvat ja tekevät töitä, myöskin komission jäsenet, komission edustajat. Tämä jäs, päätöksenteko pitää olla demokraattista ja pitää ottaa hyvin tiukkoja, vankkoja kantoja ja tässä on myös valtioiden kannat, mutta kokousten lisäksi teemme myöskin tietysti johtokunnan pääsitärin kanssa töitä eri asioissa ja todellakin pyrimme saamaan Euroopan koulujen menemään eteenpäin, edistymään ja tämä tilanne on välillä vaikea. Pitää kuitenkin sanoa, että yli 50 vuoden aikaan ajan koulunut olemassa, on ollut hyvin innovatiivinen järjestelmä, mutta silti äh, Ranska haluaa tietysti edistää Eurooppa-koulua, jo, mutta kuitenkin pitää ymmärtää, että tänä vuonna ministeri on äh, myöntänyt yhä enemmän opettajia. Tilannehan on hyvin vaikea, nyt on vaikeat ajat ja näitä investointeja on kuitenkin tehty. Opettajapaikkoja on täytetty ja Ranskassa pyritään äh, saamaan saamaan parhaat opettajat rekrytoitua ja saamaan tälle asialle paljon julkisuutta. Ja todellakin pyritään saada paras mahdollinen henkilökunta tähän Eurooppa-kouluun. Ja tätä politiikkaa Ranska ajaa kotimaassaan, mutta myöskin ottaa huomioon tämän henkilökunnan tason ja laadun oppilaiden edun mukaisesti, oppilaiden parhaan edun mukaisesti. Eli että mitä tulee sitten tähän kustannusten jaakoon, Ranska on ollut sen puolesta työryhmässä. Niin, tässä vaiheessa tämä oli se, mitä minulla oli sanottava. Eh, Kiitoksia ehkä opettajien lähettäminen, lähettäminen Ranskasta on helpompaa kuin Isosta Britanniasta sentralistinen valtio, keskusjohtoinen Euroopan Hannibalin ongelmat, jotka äsken, äsken kuvaili, esiintyvät kaikissa Saksassa, jokaisessa osavaltiossa. Se meillä Röbeck antaisin teille mielellään Elbekin puheenvuoron siitä, mikä tilanne meillä on. Meillä on hyvin er, er, erilaisia näkemyksiä. Meillähän on se, tämä laajahko saksankielinen opettajakunta on tietysti aika lailla tiukilla. Voisitte varmaan kuvailla vähän sitä saksan kielen asemaa muutenkin Eurooppa-koulussa, jos viitsitte. Niin, kiitos. Kiitoksia kovasti ymmärrettääkseni meillä mitään erityisiä ongelmia Saksan puolella. Täytyy, täytyy todeta, minähän en, en ole jo, johto, johto, johtokunnan jäsen, mutta sikäli kun tiedän, Saksalla ei, ei ole mitään muita ongelmia kuin tämä, tämä liika, liikakuormitus Frankfurtissa, mitä Frankfurtissa Frankfurtin kysymys on taas sitten eri, josta äsken eh, viitattiin, eh, mitä, mitä tulee tähän koulujen infrastruktuuriin, rakennuksiin liittyvä problema. Se, se ei tietystikään ole helpottunut, vaan eikä ratkea sillä, että koulu, Frankfurtin kouluun on siirretty sitten opetusta muualta, vaan ylipäätänsä tämä koko eri koulujen tilanne on ollut jo pitkään hankala, koska intressit ovat aika erilaiset eri, eri, eri tahoilla. Frankfurtissa on tämän ykköskategorian koulu, e, mutta se on tämmöinen tunnustettu eurooppalainen kuulu, jolla on tietyt tietty opetusvelvollisuus ja tietty, tietty arvo, arvo, ja meillä täytyy sitten e, miettiä sitten, millä me saamme ne lapset sitten tähän kouluun, kun, ää, ää, jotka eivät ää, mahtuneet sitten näihin muihin kouluihin. Münchenin koulu on myöskin Eurooppa-koulu, kysyi puheenjohtaja. Niin, Münchenissä on, on siellä liittovaltio rakentanut Frankfurtissa rakentajana oli kaupunki. Niissä on myöskin sitten tilojen vaihto edessä, mutta se on taas sitten erilainen ongelma, se ei ole mikään yleinen ongelma. Haluaisitteko, haluaisitteko jotain, jotkut johtuvan jäsenistä vielä sivuta näitä ongelmia, joita herra Kavara äsken tuossa luetteli, vai, vai onko, onko tarpeen sieltä, herra Kivinen, olkaa hyvä. My name is Kari Kivinen, I'm the secretary. Minä olen Kari Kivinen, olen Euroopan kolonien pääsihteeri ja edustan johtokunta, johtokunnan kokousten ulkopuolella. Olen valmistellut PowerPoint-esityksen, jos haluatte sen nähdä. Voisin käydä sen läpi hyvin nopeasti. En käytä siihen paljon aikaa, mutta luulenpa, että tämä, tai olen sitä mitä tämä kanavan puheenvuoro vaatii vastauksen ja sitten sen jälkeen voisimme sitten hieman kohdennetummin keskustella siitä, että mitkä ovat ongelmakohtia johtokunnan mielestä tällä hetkellä. Luulenpa, että minun pitää nyt siirtyä. So the Board of Governors have received the cover... Niin, johtokunnan mielestä tämä Kavadan mietintä, kun siitä keskusteltiin Oxfordista 2012 vuonna. Sitä siis kommentoimme ja meillä oli monia toimintoja, joita suunnittelimme Kavadan mietinnön perusteella. Nyt käyn tässä läpi osasto, osastolta hyvin lyhyesti sen, että mitä on tehty kohta kohdalta. Kavada oli sitä mieltä, että eurooppalainen ylioppilastutkinto, sen pitäisi olla äh, avoin. Näitä sääntöjä on muutettu siten, että Eurooppa-koulut voivat tarjota eurooppalaista ylioppilastutkintoa näin 14 olemassa olevan Euroopan ulkopuolella. Eli nyt tämä on mahdollista. Ja esimerkiksi viime kesänä meillä on kaksi akkreditoitua koulua, jotka tarjosivat ensimmäisen kerran yökirjoituksia, Helsingissä ja monessa kesä. Ensi kesänä ensimmäiset ylioppilaat valmistuvat Strasbourgin Eurooppa-koulusta. Ja tämä tilanne jatkuu, tällainen tilanne jatkuu koko ajan. Kaveri oli sitä mieltä, että Euroopan koulujen ei pitäisi olla tällaisia suljettuja kouluja, niin meidän pitäisi olla avoimempia. Ja suositusten perusteella ja myöskin Ranskan kanssa tekemän työn perusteella koulu järjestelmä on pyritty avaamaan. Olemme avanneet uusia akkreditoituja kouluja Kavanan mietinnön kirjoittamisen jälkeen. Tästä näkyy luettelo ja nyt tulen suoraan yhteisen tarkastuslautakunnan kokouksesta ja sieltä puhuttiin Italian koulun tapauksessa. Meillä on noin kymmenen maata, jotka haluaisivat avata Eurooppa-koulun ja keskustelemme tällä hetkellä niiden kanssa. Zagreb on seuraava kohde ja Kroatia eh, myöskin haluaisi siis uutena maana Eurooppa-koulun maalle. Eli Eurooppa-kouluille ja kouluja kohtaan on valtavaa kiinnostus ja tämän verkosto laajenee koko ajan. Kavada kommentoi sitä, että koulujen itsemääräämisoikeutta pitäisi lisätä ja, ja johtokunta on tehnyt monia päätöksiä, joissa hallinnollisia lautakuntia eh, varustetaan enemmän, tai ne saavat enemmän pää, päätösvaltaa. Ja niihin sisältyy tai ni, niissä on edustettuna muun muassa Euroopan komission edustajat ja muut koulun johto henkilöt. No sitten meidän opetussuunnitelmista verkkosivuiltamme näkyy, että kaikki opetussuunnitelmat kaikissa, kaikilla asteilla, esikoulusta aina lukion asti, niitä on kaikkia uudistettu ja myöskin muutamia suunnitelmia vielä työstetään. Jo esimerkiksi tällä viikolla me uudistamme tai hyväksymme yhdeksän uutta opetussuunnitelmaa. Siinä on esimerkiksi maatieto, eri kieliä ja niin edelleen. Olemme erityisen ylpeitä tästä varhaisesta koulutusjärjestelmästä, joka voisi olla malli monille kansallisille kouluille. Se on hyvin luova ja kiinnostava työ, joka tuntuu toimivan hyvin käytännössä. Sitten Kavada myöskin mainitsi tällä oikeusstatuksen ja sanoi, että tämä oli tällainen tynkä ikään kuin, ja olimme hieman loukkaantuneita tästä kommentista Eurooppa-kouluista. Kuitenkin olemme katsoneet itsemme peilistä ja olemme huomanneet, että meidän pitäisi parantaa tällaista oikeussuojatilannetta vanhempien oppilaiden ja henkilöstön kohdalla. Ja johtokunta on keskustellut eurooppa koulujen oikeustatuksesta ja, ja nyt meillä on työryhmä, jossa jäsenet eroavat tuomioistuimesta, komissiosta ja myöskin jäsenvaltioista keskustelevat Euroopan koulujen tulevasta oikeudellisesta statuksesta. Ongelma on kuitenkin yleissopimus, koska se on melko rajallinen näiltä osin. Sitten ehdotettiin, että meillä olisi toteutettaisiin ulkoinen tutkimus siitä, että mit, minkälaisia tuloksia oppilaita saadaan. Ja sen jälkeen olemme pohtineet aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin tutkimuksiin. Ja kun saimme mahdollisuuden osallistua PISA, OECDn PISA-tutkimukseen pilottiohjelmaan, niin osallistuimme siihen. Kalhemin koulu osallistui siihen ja tulokset olivat aivan erinomaisia. 15-vuotiaat oppilaat suoriutuivat maailman parhaimmista joukosta. Voitte ladata tutkimuksen. Tässä näkyy verkkosivusto tässä Dial OECDn sivuilta. Sen voi ladata. Ja sen lisäksi olemme osallistuneet muihin PISA-tutkimuksiin, esimerkiksi Luxemburgissa. Ja tulokset ovat hyviä. Tällä hetkellä odotamme 2012 vuoden PISA-tuloksia Luxemburgin osalta. En voisi olla enempää samaa mieltä Kavanan kanssa siitä, että tilanne on hyvin vaikea Brysselissä tällä hetkellä. Meillä on noin 450 oppilasta lisää joka vuosi ja Euroopan unionin laajentuminen ja toimielinten kehitys – ja kuinka nyt muotoilisin tämän, se, että mikä mahdollisuus tällä isäntämaalla me on rakentaa uusia äh, rakennuksia. Tämä, nämä kaikki yhdessä tuottavat hyvin vaikean tilanteen tällä hetkellä. Tässä lyhyt katsaus. Nyt puhun ainoastaan Brysselin kouluista. Aloimme, alo, avasimme Laikkenin uuden koulun viime vuonna 2012 syyskuussa ja nyt meillä on jo yli 2000 oppilasta ja se on kahdessa vuodessa aivan täynnä tämä koulu. Olemme pyytäneet Belgian hallitukselta uutta viidettä koulua ja täytyy sanoa, että meillä on ollut hyvin myönteisiä keskusteluja äh, Ranskan ja Flaamin kielisten yhteisen kanssa ja myöskin muiden Belgian edustuksen, EU-edustuksen e- e kanssa ja olemme sopineet luvuista ja myöskin kasvusta, tarpeista ja ajankohdista, aikatauluista. Ja sopimuksemme mukaisesti tarvitsisimme tuhat paikkaa 2015 vuonna. Ja nämä voidaan, tuota, jos sitten e, saamme Belgialta nämä Perkenaalin rakennukset ja tarvitsemme vielä 1500 oppilaalle tiloja 2019 vuoteen mennessä ja tällä hetkellä keskustelut jatkuvat paikasta ja myöskin aikatauluista tälle hankkeelle. Mutta me tarvitsemme poliittisia päätöksiä tähän, aivan kuten Belgian kollegatkin sanoivat. Vielä kerran, en voisi olla enpää samaa mieltä Kavaran mietinnön kanssa, tästä budjettikysymyksestä. Meillä on ollut hyvin eh, vaikeat olosuhteet budjetin kannalta. Miksi? No koska nämä ykköskategorian oppilaat, jotka eivät maksa koulumaksuja, nämä, näiden oppilaiden osuus kasvaa. Ja sitten kategoria kakkos ja kolmos, kolmosen oppilaat vähenevät, koska ykköskategorian oppilaat valtavat tilaa. Ja myöskin jäsenvaltioiden kriisien vuoksi monissa maissa koulutusala on joutunut leikkaamaan palkkoja ja nämä vaikuttaa myös meihin suoraan. Eli me saamme vähemmän tuloja jäsenvaltioilta kuin mitä, on, mitä oli suunniteltu. Ja olemme joutuneet katta, ka, leikkaamaan palkkoja noin 20 prosentilla paikallisten opettajien osalta. Ja nyt meillä on vaikeuksia rekrytoida näitä siirrettyjä, lähetettyjä opettajia, myöskin paikallisia opettajia, koska eh, pätevien, päteviä oppe, opettajia on vaikea saada näillä palkoilla. Ja ei Kavran mietinnön vuoksi, vaan taloustilanteen vuoksi olemme joutuneet eh, pohtimaan ja muuttamaan sääntöjämme esimerkiksi ryhmäkokojen osalta ja sen osalta, että miten asiat on järjestetty. Ja vaikka oppilaita on tullut enemmän, niin budjetti on pysynyt samana viime vuosien ajana. No, kustannukset per oppilas ovat laskeneet joka vuosi. Ja sama näkymä on tulossa myös vuodelle 2015. Ja oppilaiden määrät nousevat. Ja myöskin toimielinten mieltä saanut tulot per oppilas ovat laskeneet. En nyt voi tässä syyttää komissiota, vaan neuvosto ja jäsenvaltiot itse asiassa ovat leikanneet näitä varoja Eurooppa-koulujen osalta. No sitten oppilas tuki. Hannibal tässä sanoi, että emme huolehdi oppilaista, joilla on erityistarpeita, mutta sanoisin, että päin va- vastoin, koska olemme tarkistaneet toimintamme. Meillä on noin yli 800 oppilasta, joilla on erityistarpeita, ja kaikki tällaiset oppilaat on opettu huomioon. Ja budjetti näiden oppilaiden osalta on noussut huolimatta siitä, että yleisesti budjetti on laskenut. Eli tähän olemme todella kiinnittäneet huomiota. On kuitenkin totta, että näiden oppilaiden osuus, joka on nyt 3,2 prosenttia koko oppilasmäärästä, tämä ei ole vielä kansallisella tasolla, mutta se kuitenkin, kuinka nyt muotoilisin tämän, on kuitenkin syitä tähän, tiettyjä syitä. Mutta jos nyt katsotaan näitä lukuja, niin tämä oli ennen 2,7 prosenttia vuonna 2010 ja nyt olemme todella prosenttimäärässä 3,2, eli tämä osuus on noussut. No sitten on keskusteltu paljon kustannusten jakamisesta. Neljän vuoden tiukkojen neuvottelun jälkeen viimein pystyimme samanaikaiseksi kompromissiehdotuksen kustannusten jakamisesta. Valitettavasti meillä ei ole vielä näitä tuloksia käytössämme, mutta kuitenkin kaikki jäsenvaltiot, kaikki 28 jäsenvaltiota ovat sopineet nyt, että tavoite, joka maata kohtaan lasketaan näiden oppilasmäärien perusteella. Eli aivan kuten tässä mainittiin, mikäli maat eivät pääse näihin tavoitetasoihin, niin sitten ne voivat sitten lähettää rahaa ja ikään kuin paikata sillä tämän tilanteen. Ja tämä raha sitten käytetään, jotta voidaan kompensoida niiden maiden kustannukset, jotka lähettävät liikaa oppi, opettajia opettajia, jota ei voida saada paikallisilta markkinoilta. Esimerkiksi kemiaopettajat ovat yksi esimerkki tästä, koska jotkut jäsenvaltiot ovat melko kaukana tavoitteistaan, niin siksi on sovittu, että jokainen maa 2015 vuodesta lähtien lisää omaa panostaan 20 prosentilla vuodessa, jotta 2020 vuonna meillä olisi oikeudenmukainen virkojen tai paikkojen jako. Ja viime tai ensi syyskuussa seuraava johtokunta todella puuttuu tähän kustannusten jakoasiaan, joten täl, tällaisia ää, ähm, toimenpiteitä on jo toteutettu, mutta vielä tuloksia ei ole saatu. No, tässä oli ihan väärä luku, joka mainittiin. Meillä on 167 paikkaa vapaana tänä vuonna ja olemme myös muuttaneet sitä tapaa, joten, jolla luomme näitä uusia paikkoja. Ja olemme nähneet, että jäsenvaltiolla on uutta tahtoa lähettää meille ei-äidinkielen puhuvia opettajia. Ja haluaisin korjata erään asian. On erittäin tärkeää, että että äidinkieltä opettavat äidinkieliset opettajat. Tämä ykköskieli on aina äidinkielisen opettajan opettama, mutta on muita aineita, kuten vaikkapa historia, maatieto, taiteet, musiikki, liikunta. Näitä aineita voivat opettaa muutkin kuin äidinkieliset opettajat. Ja joissakin tapauksissa esimerkiksi matematiikkaa ja kieliäkin voi, siis vieraata kieliä voi opettaa sellainen opettaja, joka on lähes äidinkielen näissä kielissä. Joten toivomme, että saisimme ratkaisun näihin rakenteellisen ongelmiimme, jotka liittyvät siihen, että meillä on todella paljon uusia jäsenvaltioita, jotka eivät lähetä tarpeeksi opettajia, ja suurimmat osat näistä mm, oppilaista ovat näissä, näissä ranskakielisillä osastoilla. No sitten puhuttiin näistä koulumaksuista, ja niitä pitä, sanottiin, että niitä pitäisi muuttaa mutta johtokunta päätti lisätä tai nostaa koulumaksuja kategoria kolme oppilaiden osalta. Tämä on uusi päätös ja se tulee voimaan 2013, tai tuli voimaan 2013 joulukuussa. Romania ja Bulgarian osastot ovat avattu hiljattain ja pari viikkoa sitten tapasin virolaiset vanhemmat ja Slovakin Viro osastot myöskin avataan pian Brysselissä. No sitten Kavadan mietinnössä puhuttiin näistä koulutuksellisista näkökulmista. Olemme lukeneet tämän hyvin tarkkaavaisesti ja luulenpa, että tässä on itse asiassa tai kiertää paljon vääränlaista tietoa. Johtokunta on tehnyt monia päätöksiä, jotka perustuvat työryhmän suosituksiin, jotka siis käsittelevät näitä yläasta lukioasioita. Olemme lisänneet kolmannen kielen, esimerkiksi tämä on myönteinen asia. Lisäksi olemme päättäneet aloittaa ICT-vaihtoehdon kolmannella luokalla. Mielestämme tämä on myönteinen asia. Lisäksi olemme päättäneet tehdä monia muitakin parannuksia, esimerkiksi kuvantaidossa kuvataito ja liikunta ovat pakollisia kolmen luokalla, koska haluamme antaa hyvää laajaa opetusta oppilaille. Ja tämä kustannusfaktori tekijä ei ole ollut tärkein päätöksenteossa tähän mennessä. No sitten muista asioista. Johtokunta päätti, että aivan kuten työryhmä ehdotti, niin tällainen vaikutusten arviointi pitäisi saada tehtyä. Eli nyt meillä on tällainen johtoryhmä, joka käsittelee tarjouksia, tarjouskil, aloittaa tarjouskilpailun tulevia kuukausina ja toivomme, että saisimme pätevän järjestön, joka tekee tällaisia tutkimuksia, saataisiin rekrytoitua viime kerralla siellä eräs yliopistoryhmä tutki näitä ylioppilas tuloksia viime kerralla. Nyt ei ole vielä päätetty, että minkälainen järjestö tai yliopisto tekee tämän tutkimuksen, mutta tarjouskilpailu järjestetään. Eli emme lähesty tätä asiaa ainoastaan talousnäkökulmasta, vaan pyrimme todella eh, säilyttämään sen, mikä on hyvää eurooppalaisessa ylioppilasjärjestelmässä. E-, eurooppalainen yliopistotutkinto on erittäin hyvässä arvossa yliopistoissa Euroopassa. Ja koulujemme verkkosivulta löytyy sellainen tilasto, joka näyttää, että kuinka paljon meidän, kuinka meidän oppilaamme sijoittuvat yliopistoihin. Iso-Britannian yliopistoihin päätyy 50 prosenttia oppilaista ja meidän tietojamme mukaan heillä ei ole mitään vaikeuksia saada hyviä paikkoja huippuyliopistoista, joten sanoisin, että eurooppalaisen yliopistotutkinnon arvo on korkea. Ja sama pätee myös Saksaan, Ranskaan, Hollannin ja muiden, myös Euroopan ulkopuolisten maiden yliopistoja. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta haluaisin yhden asian kuitenkin sanoa, joka oli tässä asiakirjan loppupuolella. Tässä puhuttiin puutteista. Tietysti meillä on ollut äh, sellainen maine, että meillä on ollut näitä koulu tai luokkien luokalle jää, jääviä oppilaita. Ja olemme seuranneet tilannetta hyvin tarkasti. Ja täytyy sanoa, että meillä on ollut oikein hyviä tuloksia. 2,7 prosenttia lukema 2010 vuonna ja nyt lukema on 1,2 prosenttia siis luokalle jääneitä oppilaita. Niin tässä olisi lisääkin tilastotietoja, mutta lopetan nyt puheeni pian tähän. En olisi aivan pessimistinen. Meillä on ollut menestystä Brysselissä, Münchenissä ja Frankfurtissa ja olemme ikään kuin hieman uhreja, tämän menestyksemme uhreja. Meillä on liian paljon oppilaita, jotka haluavat päästä Eurooppa-kouluun. Emme pysty antamaan heille paikkoja ja tämä on erittäin harmillista. Tilanne Luxemburgissa on hieno, erinomainen. Siellä on uusi koulu ja siellä on paljon enemmän kategoria kolmosen oppilaita, joita otetaan sisälle. Ja tällä hetkellä keskustelemme Luxemburgin hallituksen kanssa, että voisimme vielä laajentaa tätä entisestään tulevaisuudessa. Eli johtokunnassa olemme tehneet monia päätöksiä, toimia, jotta pääsimme näistä ongelmista eroon. Koulumme ovat suositumpia kuin koskaan. Meillä on liikaa oppilaita, mutta pyrimme työstämään näitä ongelmia. Jakretoitoidit, Eurooppa-koulut ja niiden järjestelmä toimii erittäin hienosti. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. No, nyt ainakin huomattiin, että, että teidän mietintön huomiot on otettu, pantu korvan taakse ja siellä on, on huolesta seurantaa ollut. Mutta täytyy myöskin kuunnella niitä, jotka meidän puolemme koko ajan kääntyvät ja va- valittavat ja, ja kritisoivat kaikkiin ongelmiin pää- pääsihteerit tai muut johtokunnan jäsenet eivät ole niihin vielä puuttuneet, mutta nyt nyt voisin antaa vanhempien yhdistyksen edustajalle puheenvuoron. Ihan tuore puheenjohtaja siellä, Sara Koinas Barber, olkaa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tähän, tähän kiinnostukseen Eurooppa-kouluja kohtaan ja, ja tätä, tästä kutsusta keskustella näistä tuoreista käänteistä kouluissamme. Ja kuten sanottu, olen eilen valittu puheenjohtajaksi opettajien, koulun ja vanhempien äh, väliin, välisen äh, yhteistoimintajärjestön puheenjohtajaksi. Me edustamme siis kaikkia vanhempien yhdistyksiä eri puolilla Eurooppaa, Euroopan kouluissa. Me siis, äh, järjestämme pyörän pyörän keskusteluja lähinnä Aura-aiheesta seurannassa tai siis sen itse asiassa puutteesta, eh, koska rahoitusongelmien edelleenkään ole saatu ratkaisuja 2002 vuoden päätöksistä alkaen rahapulassa on oltu ja raha, rahoituskustannukset ja taakka on ollut aika epätaisesti jaettuna siitä lähtien. Ongelmat ovat nyt kasvaneet niinkin vakaviksi, että, että, koulujen terveys- ja urheiluneuvosto sitä pui edellisessä kokouksessaan, ja totesi, että mahdollisimman pikaisessa vaiheessa tähän kriisiin ja ongelmaan pitäisi puuttua, totesivat opetus- ja urheiluministerit. Tuosta on jo yhdeksän kuukautta tästä kokouksesta ja mitään ratkaisua ei ole löydetty Englannin, Saksan ja Ranskan opettajien kysyntään on selvänä syynä se, että nämä ovat ne kolme pääkieltä, joita oppilaille tuolla toisena tai kolmantena tai pääkielenä opetetaan. Ja nämä, näiden maiden valtiovalta ei enää ole valmis kantamaan näitä kustannuksia näistä lähetetyistä opettajista yksin poliittisesti ja siellä ruohonjuuritasolla huomataan, että opettajapulaa kautta järjestelmän on laajalti olemassa. Nyt on todettu, että, että periaatteista olisi sovittu jäsenmaiden kesken, näin meillä kerrotaan, mutta vielä ei ole mitään sovittua mekanismia täyt- järjestelmän täytäntöönpanosta. Ja parhaimmassakin tapauksessa ää, tämä lähetettyjen opettajien tavoiteluku sen kun laskee vuosi vuodelta. Tässä suunnitelmassa ei ole ei mitään luvassa, mitään uudistuksia luvassa ja opettajia lisää ainakaan syksyyn mennessä. 2020 mennessä näyttää siltä, että vieläkään ei saada tarpeeksi opettajia kouluihin. Ja vaihtoehtoiset rahoitussuunnitelmat ovat epämääräisiä. Näitä tulo- ja menoarvioita sitten esitetään siitä huolimatta, että oppilaskanta koko ajan kasvaa ja toiveikkaissa olettamuksissa on todettu, että jotkut eh, vapaaehtoisesti edelleen lähettävät vapaaehtoisesti opettajia Belgia, Saksa, Irlanti, yhdistynyt kuningaskunta esimerkiksi. Ja toisekseen, että markkinoilta eh, löytyy eh, lopputon määrä luonnontieteiden opettajia, monikielisiä sellaisia, paikan päältä rekrytoituna, ja sitten jatkuva, koulutuksen jatkuvuus sitten saataisiin näillä paikallisilla opettajilla turvatuksi, jotka ovat siis lyhyillä määräaikaisilla sopimuksilla palkattuja. Aika masentava kuva. No, tässä ei ole kysymys pelkästään koko yhden sukupolven lasten opetuksesta kysymys, vaan nimenomaan tämän Eurooppa-koulutuksen ja eurooppalaisen ylioppilastutkinnon tulevaisuudesta. Me olemme kuulleet sellaista mallista, jossa esimerkiksi on just avattu uusia tällaisia liitännäiskouluja alkamaissa Suomessa ja ympäri Eurooppaa, mikä osoittaa vain sen, että, että Euroopan koulujen moni, laaja-alainen, monikulttuurinen, monikielinen koulutuspohja 18-vuotiaaksi asti, joka on mukautettu henkilön oppilaan omaan kulttuuri- perintöön ja kulttuuritaustaan on osoittautunut erittäin hyväksi ja erittäin suorituksi opetusmalliksi. Ja tämän keskustelun pitäisi yltää laajemminkin piireihin, mitä tulee eurooppalaiseen opetus- ja koulutuskeskusteluun, mikä tietysti olisi erittäin, no, erittäin hyvä. Paitsi että kustannusten jakautumisesta on puhuttu, on myöskin puhuttu lukio- ja yläasteopetuksen opetussuunnitelmien muuttamisesta. Radikaalit muutokset vaarantavat jo eurooppalaiset Euroopan koulutuksen perustavoitteen missioon, jos ajatellaan täällä myöskin tätä ylioppilastutkintaakin, jota, jota ö, ö, sovelletaan kautta Euroopan. Nämä uudistukset eivät varmaan ole niitä, joita herra Kavada mietinnössään ajoi takaa. Jotkut ehdotukset kuitenkin joutuvat ulkoisen arvioinnin kohteeksi, eli pidätämme jännityksestä hengitystämme mikä myös on huolestuttavaa, että äh, äh, monet äh, ongelmat vielä pahentavat tätä kustannusten jako-ongelmaa. Jos ajatellaan tätä aineiden määrää, jotka näillä kolmella kielellä opetetaan, nämä monikulttuuriset ja moni kulttuuriset, monikieliset ja monikulttuuriset ulottuvuudet vaarantuvat, jos unohdetaan oppilaan kansallinen identiteetti, joka sitten luo perustan hänen eurooppalaiselle identiteetilleen. Kyseessä on opettajien osalta muustakin kuin kielen ja idiomatiikan ymmärtämisestä, vaan kaipaamme myöskin opettajia, jotka oikeasti ymmärtävät taustalla olevat kansalliset järjestelmät, jotka sitten, johon sitten oppilaat tämän opetusvaiheen jälkeen päätyvät, puhumattakaan sitten yliopisto-opetuksesta. Se, se ei väli, välity tässä opettajan op, op, op, opetusohjaus tuntien aikana, jotka ovat hyvinkin tiiviitä ja kiireisiä. Sitten vielä äh, Kavaran äh, analyysi Euroopan koulujen pedagogisista rahoituksellisista ulottuvuuksista ja Euroopan parlamentin 2011 äh, päätöslauselman suosituksiin. Ikävä nyt joutua täällä taas toteamaan, että juurikaan ei ole tapahtunut mitään parannusta Kuulemma ongelmia ei ole, muutokset ovat menossa oikeaan suuntaan, asioista keskustellaan, niitä puidaan yhdessä, mutta näemme, mitä kouluissa tapahtuu. Oppilasmäärä jatkuvasti kasvaa, tulot vähenevät, vaikka nyt kolmoskategorian oppilailta peritäänkin korkeampia lukukausimaksuja. Ja turvallisuus kouluissa näyttää nousseen myöskin johtokunnan esityslistalle vähän näkyvämmäksi. Sitten esimerkiksi kieliosastojen sulkeminen yläasteella ja lukiossa näyttää olevan väistämätöntä vaikka paikoin joitain aineita on lopetettu, koska oli vain vähän oppilaita taas vastaavasti, eikä toistaiseksi ole ollut, toisaalta ollut opettajiakaan. Monet eh, kansalliset eh, tarkastajat myöskin eh, sanovat painavan sanansa aina opetusohjelman kehittämiseksi. Euroopan koulujen hallitusten välisyys, jota Euroopan komissio ja parlamentti sitten taustalta tukevat, pitäisi muokata sellaiseksi, että, tar- että sieltä todella löytyy sitten johtajuutta Euroopan tasolta ja saataisiin Euroopan koulutus kestävämmälle pohjalle minä olen jo viiden, vi, ihan 15, vuor, minu, 15 tunnin vankalla kokemuksella voin tässä, tässä puhuna, mutta, puhua, mutta silti tuntuu, että, että, että kannattaa edelleen rakentavasti äh, lähestyä tätä asiaa, vaikka monet täällä aika äh, pessimistisiä olettekin. Tarvitse, tarvitsemme pitkän aikavälin visiot ja tarvitsemme opettajia ennen kaikkea ensi syyskuuksi äh, muistakaamme, että tässä on nyt tämän hetken oppilas sukupolvesta kysymys, ja he sitä opetusta ja koulutusta kaipaavat. Kiitos kovasti. Minulla olisi kysymys, joka juontuu Perin mietinnöstä monen vuoden, vuoden takaa. On, tässä todettiin, että että äh, kaikki e-, eivät äh, jatka ylioppilastutkintoon asti, jättävät koulun kesken ilman mitään päästötodistusta. Äh, nyt kysytään, että, että voisiko saada jonkunlaisen tällaisen puoli, puolivärin päästötodistuksen. Onko, onko tämän tyyppisistä asioista johtokunnassa ylipäätänsä keskusteltu? Ymmärsin, Saksassa on tämä tällainen keskiasteen lopun päättötodistus. Ja me olisin toivonut, että tällainen mahdollistuisi täällä, täälläkin. On, on, onko tästä keskusteltu? Kivinen. Indeed, the issue of jäsenvaltioiden kehitys viime vuosina. Mitä Euroopassa nyt tapahtuu on, että yhä enemmän jäsenvaltioita on tilanteessa, että on tällainen koulun päättö todistus 15-16 iässä ja sitten voidaan valita ammattikoulutus, tekninen opistotaso esimerkiksi tai korkeakoulut ja he voivat valita sitten näiden eri vaihtoehtojen välillä tai lukion välillä. Meillä on vain yksi linja. Tässä pyritään tähän eurooppalaiseen YO-tutkintoon. Nyt tästä on keskusteltu, kun on puhuttu yläasteen uudelleenjärjestelystä myös tässä arviointityöryhmästä on ollut esillä, olisi todellakin aivan välttämätöntä voida antaa oppilaillemme, jotka lähtevät koulusta muun tyyppisiin kouluihin, että heillä on jonkinlainen todistus siitä, mitä he ovat tehneet. Otetaan vaikka esimerkkinä kakkosvieraskieli. Euroopassa koulussa opiskellaan tätä toista kieltä kuusivuotiaasta lähtien yleensä natiiviopettajien kanssa, ja he osaavat tämän kielen todella hienosti he saavat seitsemän, kahdeksan tai yhdeksän numeroksi, eikä se kyllä kerro paljonkaan sille koululle, mistä he siirtyvät Eurooppa-koulusta, joten me yritämme arviointityöryhmän kanssa ehkä yhdessä myös tämän työryhmän kanssa, joka käsittelee yläasteen muuttamista, että loisimme jonkinlaisen mahdollisuuden sille, että kaikki oppilaat voisivat jatkaa yötutkintoa, mutta ne, jotka haluavat lähteä muualle, jossa varhaisessa vaiheessa saisivat tällaisen tunnustuksen siitä, mitä ovat tehneet ja millä tasolla he ovat opinnoissaan. Joten tosiaan tästä kyllä keskustellaan. Minun täytyy sanoa, että mitään päätöksiä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Kiitoksia. Tästä vielä yksi kysymys olisi minulla. minun tietoinen usein saatettu, että, että en, nämä eurooppalaisen ylipäänsä tutkinto jää käyttökelvottomaksi, mutta jos ei sitä nyt käännetä, onko se vain yksikielinen tämä tutkinto, voisiko se olla useammissa käännöskieliversioissa, niin että se sitten kelpaisi, kelpaisi laajemmaltikin. Tässä, en, en tiedä, mikä tässä, mikä tässä on takana. Onko onko tämä ongelma myöskin teidän tiedossanne? First of all, for the student... Ensin nämä oppilaat, jotka lähtevät eurooppalaisesta koulujärjestelmästä 28 jäsenvaltion kesken ja kohta tulee vielä Kroatia, tätä tulee, on tulee päivittäminen, on tällainen taulukko, tämä, mitä, mikä taso, mitä Euroopan koulun taso vastaa jäsenvaltiotasoa. Teoriassa siis meillä on tällainen tai oppilaillemme. Ongelmana on se, että varsin usein koulut katsotaan vastaan näitä oppilaat eivät tiedä, minkälaisia opintoja heillä on takana, ja me voisimme kyllä tässä tehdä paljon, pystyä parempaakin. Eurooppalainen YO-tutkinto suoritetaan kyseisen kieliosaston kielellä kielellä nyt ensimmäistä kertaa ensi kesänä. Tämä, tässä voidaan käyttää myös Bulgaria, Unkar, Unkaria. aikaisemmin järjestelmä tämä oli mahdotonta. Nyt olemme muuttaneet järjestelmää ja YO-tutkinnon voi suorittaa kaikilla kielillä ensi kerrasta eteenpäin. Okei, okay. colleagues, who wants to... No niin, hyvät kollegat, äh, äh, Takkula, haluatko käyttää puheenvuoro? Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama sana itse asiassa. Tuo pääsihteeri Kari Kivisen esitys oli hyvin ja valaiseva tiedetään missä mennään, mutta minusta on kuitenkin meidän myöskin tärkeää täällä valiokunnassa tietää, to, tosiaankin tietää se, missä käytännössä mennään, koska nämä eurooppalaiset koulut voivat olla tietynlaisia edelläkulkijoita, ja me tiedämme sen, että nämä Euroopan unionilla, kun on lähinnä pehmyttä valtaa, eli avointa koordinaatiota näissä kouluasioissa, niin parhaiten käytäntöön vaihtoa ja muita voidaan hyvin viedä eteenpäin tuommoisissa Eurooppa-koulun tapaisissa yhteisöissä ja tuota, ne voivat monella tapaa rikastuttaa ja vahvistaa tätä, tätä koulun, koulun todellisuutta. Mutta se, mistä mä olen huolissaan, tämä tietenkin menee jäsenvaltiolle, mutta myöskin komission suuntaan, että, että ainakin täällä Belgiassa, kun tietää tämän tilanteen, niin ensinnäkin se, että nämä opettajien, opettajien saanti, eli nämä, kyllä nyt opettajien palkkausehdot ja muut pitäisi olla kilpailukykyisiä. mä olen huolissaan siitä, siitä, eli opettajien saatavuus on tällä hetkellä erittäin vaikeita. Ja sitten toinen, että ei se nyt voi ihan noinkaan olla, että täälläkin tämä koulutus on aina se, mistä, mistä niin kuin leikataan. Toinen on sitten se, että että sekä ranskan, saksan että englannin kielet on tämmöisiä välin, välinekieliä, joita tarvitaan, niin on myös ymmärtänyt, että niiden kohdalla on myöskin ongelmia saada, saada tuota, ö, opettajia ja yhdistyneet kuningaskunnat, jotka Cameronin johdolla suojelevat sitten tietenkin omia veroparatiiseja, mutta kyllä ne voisivat vähän kääntää rahaa sieltä paratiisista myöskin tähän koulutukseen ja koulutuksen nostamiseen, että, että se, se on tässä semmoinen, mikä, mikä niin kuin huolestuttaa. Eli ja täällä on noussut esille myös nämä tilakysymykset, niihin me ollaan vaikeasti tietenkin meidän ottaa kantaa, mutta, mutta tuota, kyllä ne pitäisi olla myöskin asianmukaiset. Mun mielestä Eurooppa-koulu parhaimmillaan, niin se on tietynlainen käyntikortti eurooppalaista koulutuksesta, ja kun noilla koululla on saanut vierailla myöskin vierasymien kanssa, niin melko kaukanahan on elittikoulusta, sitä ei tarvi ollakaan, mutta ihmisillä on ehkä viera, vi, väärä käsitys tästä, mutta kyllä siellä pitäisi olla asianmukaiset hyvät olosuhteet, koska ne ihmiset, jotka tulevat tänne Brysseliin, niin tiedän monen nuoren pariskunnankin kohdalla, kohdalla käydään sitä keskustelua, että lapsille pitää saada hyvät koulutusolosuhteet ja lähtö vieraaseen maahan, niin se on tässä kohden haastavaa. Niin jos on tilanne se, mikä tällä hetkellä osittain on, että ei ole saatavilla parasta mahdollista voimaa opettajakuntaan ja, ja, ja siellä on tuota tilan puutetta ja tilan ahtautta ja koulu, työn rauha juuri näistä ulkoisista puitteista johtuen niin kuin vaarantunut, niin kyllä tähän jotakin täytyisi hyvin nopeasti tehdä, että tämä asia saadaan kuntoon. Tämmöiset ajatukset tässä, mutta niin kuin sanoin, että tuo Kivisen esimerkki tuossa oli, oli hyvä, hyvä mitä hän, tai tuo esitys, ja se vähän rauti tilannetta, mutta ehkä meidän tehtävämme tosiaankin on sinne jäsenmaiden ja komission suuntaan sanoa, että että tämä on tämmöinen sivistyskysymys laittaa, laittaa tämä talous, talousasia kuntoon. Hannu, nicht unsere Aufgabe, du hast recht. No, ne ei todellakaan meidän tehtäviä, vaan osa jäsenmaiden, jäsenmaiden tehtäviä. Me voimme vaan antaa, antaa sitten heille ohjeita, toimintaohjeita, niin kuin Kavarakin antanut. Ole hyvä. Special question. Kiitoksia Doris. Minulla on erityinen kysymys näistä rakennus, tai rakennusta, rakennus- ja tilapuutteista. Esimerkiksi Brysselissä onko ajateltu käyttää rakennerahastoja? Onko mitään mahdollisuuksia rahoittaa uusia rakennuksia sieltä? Herr Kivinen. Kivinen, onko? The Board of Governors have a convention signed... Johtokunta on allekirjoittanut sopimuksen Belgian kanssa ja Belgian valtion pitää antaa meille tilat. Ja on hyvin vaikea oikeuttaa meidän oikeutta mitään menoja muista ikään kuin budjettiotsakkeista. Ja olemme todellakin Belgian isäntämaan käsissä tässä asiassa. Ja voisin mainita jotakin muuta vielä tästä Brysselin tilanteesta. Vanhempien yhdistyksen jotain hyvin onnellinen vanhempi, koska hän on tällä hetkellä toimii koulussa, jossa on aivan mahtavat tilat. Käykää Laikkinin koulussa vierailulla, jos haluatte nähdä hienot Euroopan koulun tilat. Siellä on oikein hienot tilat, jotka ovat modernit ja kaikkien standardien mukaiset ja meillä on vielä 800 paikkaa vapaana siellä. No sitten toisaalta tällä hetkellä Yklen koulun oppilaat ovat Bergenalin tiloissa, siellä on noin 400 paikkaa käyttämättä, joten tänä kouluvuonna meillä on tilaa. Mutta ongelma on se, että johtokunnalle on annettu, tai johtokunta on antanut takeen, takeet vanhemmille, että yhtäkä, oppilasta mistään koulusta ei siirretä toiseen kouluun ja tätä haluamme kunnioittaa, joten emme halua näistä ahtaista kouluista siirtää oppilaita niihin kouluihin, joissa on tilaa, joten täytämme näitä tiloja uudilla, uusilla oppilailla. Ja viimeisten tietojen mukaisesti sain nyt sähköpostin, että ensi syyskuun nämä ilmoittautumiset on nyt ö, pulkassa ja meillä on noin 1600 oppilasta tulosta ja niistä on esikouluoppilaita. 750 niistä on esikouluoppilaista, joten tämmöinen demokraattinen, demografinen muutos on tapahtumassa Euroopan koulussa ja meidän rakennukset eivät vastaa tätä muutosta. Saimme, no, saimme uusia virkamiehiä uusista jäsenvaltioista, he olivat uusia, he menivät naimisiin ja heillä on pieniä lapsia, joten tällä hetkellä me nyt ikään kuin saamme nämä hedelmät heidän eh, perheelämästään meidän kouluihimme. Ja sitten seuraavien vuosien aikana arvioimme, että esikoulutilamme tulevat erittäin ahtaiksi. Tällä hetkellä meillä kyllä on tilaa, jota ei ole käytössä tai käytetty, mutta Voluven tilanne, Voluven koulun tilanne on hyvin vaikea. kuka ne halua lähteä. Me annoimme kaikille yli kolmelle tuhannelle oppilaille mahdollisuuden siirtyä mihin tahansa muuhun kouluun ja kahdeksan oppilasta vain halusi siirtyä. Oppilaat pitävät koulustaan, se ei ole ehkä aivan uusien standardien mukainen, mutta on hyvin vaikea saada oppilaita siirtymään ja johtokunta on antanut lupauksen, että emme siirte, siirrä oppilaita. Silvia Costa, please. Grazie. Anch'io ritengo molto interessante questa... Minusta, minustakin tämä keskustelu on todella kiinnostavaa. Ja samoin nämä esitykset tiedän, että erilaisia painotuksia on kuultu, mutta selvästikin on pyritty seuraamaan parlamentin suosituksia. Selkeästikin rahoituskysymys on ongelman ytimessä, emmekä ole näitä kysymyksiä vielä ratkaisseet. Vapaaehtoiselta pohjalta jäsenvaltiot lisäävät lähetyksiä, lähetykseen, joka ei sunkaan ole helppoa kriisin aikana. Minulla on tässä kysymys. Kun puhutaan uusista kouluista, kuulin täällä mainittavan Tallinnan, Brindisiin ja muita, muihin Euroopan kaupunkeihin on viitattu. Millä, miltä pohjalta uusia pyyntöjä hyväksytään? Kantavatko jäsenvaltiot vastuun? Onko jotain erityisiä kriteerejä, joka tarkoittaa sitä, että valitaan joku koulu, mutta ei toista? Mikä on tämä päätöksentekoprosessi, joka liittyy koulujen, uusien koulujen avaamiseen ja miten johtokunta on tässä mukana? Esimerkkinä on paljon enemmän Eurooppa-kouluja Pohjois-Euroopassa kuin Etelä-Euroopassa. Aika mielenkiintoinen kysymys käsitellä tämäkin. Sitten mielenkiintoinen tulos. Anteeksi, nyt puhun, tässä, puhun selkäreihin päin. Minua kiinnostaa tämä erityis, erityisopetus tai oppilaat, jotka tarvitsevat erityisopetusta Tämä vähennys, jonka että liittyykö se johonkin erityiseen toimintatapaan koulussa ja jos näin, niin mihin toimintaan? Onko valittu parempia akateemisia standardeja? Johtuuko tämä huolesta valinnasta oppilaiden kohdalla vai onko tämä parempi koulutus syynä näihin tuloksiin? Olisi todella kiinnostavaa kuulla tästä asiasta tarkemmin. Silvia, se eniä. Kiitos Silvia. Oliko vielä kysyttävää jolla Pääsihteeri vielä, olkaa hyvä loppusanat. The Board of Governors revised the... Johtokunta uudisti sääntöjä akkreditoitujen Eurooppa-koulun osalta. Niitä yksinkertaistettiin ja selkeytettiin ja suositusten perusteella 28 jäsenvaltion aloitteesta. Näistä asioista voidaan käsit- näitä asioita voidaan käsitellä yhteisessä tarkastuslautakunnassa, aivan kuten olemme tehneet tänä aamuna. Ja sitten kansallisten viranomaisten pitää antaa meille yksityiskohtaisempaa tietoa ja se sitten hyväksytään johtokunnassa ja sitten koulu voidaan avata. Millaista, minkälaista valintaa ei ole. Haluamme tietysti taata Euroopan tason ja erityisesti näiden opintojen järjestämisen tason ne pitää tiettyjen standardien mukaisesti järjestää ja siksi näitä seuraamme. No sitten kun ajatellaan la, koulupudokkaita, me emme valitse oppilaitamme. Tällainen luonnollinen valinta kuitenkin tapahtuu. Esimerkiksi Brysselissä Kadava mainitsi, että tämä meillä pitää olla tällainen hyvin tiukka oppilasvalintamenettely, koska nämä syyskuussa tulevat 1600 oppilasta ovat kategoria ykkösen oppilaita pääasiassa, eli to, virkamiesten äh, lapsia. Eli tämä valinta ikään kuin tapahtuu muualla kuin kouluissamme, mutta meillä on kuitenkin kouluja myös, jossa on vaikka 70 prosenttia kategoria ykkösen oppilaita Berkenissä ja muullissakin tämä kategoria oppilasmäärät ovat melko alhaita, eli nämä oppilaat pärjäävät samalla tavalla. Me emme mitenkään valikoi oppilaita, mutta esimerkiksi Kalmin PISA-tutkimukset pitää korjata siten, että oppilaiden vanhempien taustat myös otetaan huomioon. Dankeschön. Kiitoksia kovasti. Komissiokin on paikalla. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme seuranneet tätä keskustelua todella kiinnostuneina. Meillä tärkeitä kysymyksiä. Me kuuntelimme pääsihteerin selostusta rakennan mietinnön jatkotoimista. Olemme samaa mieltä näistä tärkeistä mm-hmm. kohdista, joissa tarvitaan jatkotoimia, jotka herra Kavada otti esille puheenvuorossaan, nimittäin rahoitus, opettajien lähettäminen, liika, kansoitus ja toisen asteen ongelmat. Nämä kysymykset ovat meillekin selkeitä prioriteetteja eri vastauksia on jo annettukin. annettukin. Nyt odotamme sitten tämän yläkoulun uudistuksen arviointia, joka tullaan tekemään. Komissio ei yleensä puutu näihin pedagogisiin kysymyksiin, emme ole siitä päteisinä päteviä. Me luotamme tässä asian tuntevuuteen jäsenvaltiotasolla. Se tuntevat paljon paremmin nämä kysymykset ja ennen kaikkea ne pystyvät liittämään tämän yläasteen ja lukion koulutuksen, yliopistokoulutuksen omassa maassaan niin, että sitten voidaan yhdistää tämä koulutus jatko-opintoihin yliopistossa muun muassa. Mitä tulee rahoitukseen? Komission kanta koskien menojen jakamista. Tietenkin paremminkin varmasti oltaisiin voitu toimia. Sopimus, miten nyt sanoisin, se ei ollut kovinkaan kunnianhimoinen komissio puolsi aikanaan, miten nyt sanoisin, tällaista nopeampaa facing in tai muutosvaihetta ja sitten päädyttiin sellaiseen tilanteeseen, missä jäsenvaltiot osallistuvat huom- suuremmalla määrällä. Nyt voimme todeta, että kuitenkin tämä yhteinen nimittäjä oli se, mi, mi, tämä oli se yhteinen nimittäjä, mihin pää, pystyttiin pääsemään. Me osallistumme näihin neuvotteluihin ja uskon, että nyt sitten odotetaan, miten tämä toteutetaan vuoteen 15 mennessä ja sitten me voimme tutkia onko onnistuttu vai ei. Sitten edelleen rahoituksesta. Täällä on otettu esiin opettajien aseman uudistus, erityisesti lähetetyt opettajat ovat olleet tuossa kyseessä. Minä kiinnittäisin arvoisien parlamentin jäsenten huomioon siihen, että kaikki muutokset työehdoissa, myös palkkaehdoissa opettajan kohdalla on tehty rinnakkaisuuden periaatteen pohjalta, on verrattu jul- virkamiesten asemaa EU-ssa ja sitten Euroopan koulussa. Palkanvähennykset erityisesti uran alussa ja palkkasopeutukset, joita on tehty Euroopan kouluissa, ovat ihan matemaattisesti yhdenpitäviä mitä tulee siihen, että olisi enemmän voimavaroja rahaa käytössä, niin me luotamme tähänkin valiokuntaan, että te sitten meitä jotta budjetti, koska olette tekin budjettivallan käyttäjiä, jotta saataisiin tarvittavat resurssit Eurooppa-koulujärjestelmälle. Sitten tästä liiallisesta oppilasmäärästä tämä kysymys tuli esille monissa puheenvuoroissa. Voin vakuuttaa teille, että herra varapuunjohtaja Seskovits viikoittain on yhteydessä Belgian viranomaisiin ja pyrkii painostamaan että siitä, siihen, että tehdään päätöksiä viidennestä Eurooppa-kousta Brysselissä ja sen paikasta ikävä kyllä syistä, joihin täällä Belgian delegaatio viittasikin, nämä tietysti vähän näihin suhdanteisiin, niin nämä ponnistelut tähän mennessä eivät ole vielä tuottaneet tulosta, mutta se on meille ehdoton ykköskysymys. Nyt en pysty vastaamaan muihin kysymyksiin. Kiitoksia vielä puheenjohtaja. Vielen Dank. Also ich habe keine Antwort. Kiitos sen, mitään Belgialta en, ei heronnut, heronnut vastauksia. Äh, haluan nyt vielä jatkokysymyksen, että, että miksi Belgia, Belgialta ää, äh, tulee mitään vastauksia. No vaalit, vaalit varmaan sitten. Belgian edustaja, haluatteko jonkun kommentin tässä lausua? Ette halua lausua kommenttia, hyvä. No niin, sitten herra Kabaran nimissä, tai siis kiitän häntä. Ja sitten haluan kiittää pääsihteeriä. Että varmaankin olet todellakin selvästi ottaneet onkeen herra Kabaran omista suosituksista. Ja, ja Mukavaa, että pääsetään. Ja myöskin vanhempien edustajilla on tietenkin aivan toisenlaiset tavoitteet kuin äh, ehkä hallinnolla, niin kuin yleensä elämässä on ja muissakin Eurooppa-koulussa. Kenties nyt sitten olemme hiukan paremmin valaistuneita siitä, mitä minkäla, minkälaiselta tilanne näyttää, ja toivottavasti Steeran Kavaran ohjeet sitten on otettu todellakin huomioon Kavara saa vielä päätössanat tässä. Olkaa hyvä. Niin, puhun ihan nopeasti. Haluan itsekin kiittää tässä kaikkia, koska olen hieman yllättynyt ja iloinen siitä, että tämä mietintö ei päätynyt aivan suoraan roskikseen, joten kiitoksia tästä, kiitoksia kiitoksia. Olin erittäin vaikuttunut siitä työstä, jota olette tehneet ja annoitte meille todellisia tietoja. No minulla on ihan muutama nopea kommentti, jonka ottaisin vielä esille. En nyt odota näihin mitään vastauksia, mutta halusin vain eh, sanoa nämä. Ensinnäkin 2012 111 paikkaa, niitä ei ole täytetty tai saatu, ja sitten niistä 28 näistä paikoista, 28 oli ranskankielisiä. Haluaisin sanoa tässä omalle maanmiehelle, että tämä Ranskan koulujärjestelmä, aivan kuten sanoittekin, on sellainen, jossa on todella eh, moni tuhansia toimijoita, opettajia, virkamiehiä, joten on aivan todella yllättävää, että me emme todella pysty täyttämään näitä paikkoja. Ja minulla minun pojani oli erittäin erinomainen filosofian opettaja. Hän voisi täällä äh, antaa tästä jo, luennon. Tämä ongelma pitäisi todella saada korjattua. Ja sitten nämä, tämä brittiongelma, tämä tilanne varmasti pahenee, vaan tästä on tällaista äh, huonoa tahtoa kuin ikään kuin, ja myöskin Saksan osalta nämä asiat pitää saada korjattua. No sitten lopuksi haluaisin sanoa yhden asian. Vaikuttaa siltä, että tämä keskustelu, jota on käyty monien vuosienkin aikana, olisi, tässä keskustelussa olisi jo aika, ja nyt käännyt tässä kesku, komissionkin puoleen, olisi jo aika, että pohtisimme oikeudellisesti mahdollisuutta lisätä enemmän jäseniä, eli pitäisi olla ikään kuin sopimuksellisesti tällainen juridinen kannustin, jotta jäsenvaltiot voisivat todella tuoda tai täyttää nämä tehtävänsä. Eli nämä jäsenvaltiot, joiden joiden lapset ovat kouluissa, niiden pitää saada nämä tehtävät ja tavoitteet täytettyä. Ja, ja olen käytettävissä, ne voin puhua tästä asiasta, kun vain haluatte. Vielä kerran kiitoksia asiantuntijoille ja hyvää kotimatkaa. Me täällä jatkamme oman esityslistamme perkaamista. Nyt sitten äh, seuraavaksi yhteisen eurooppalaisen kielivietekehyksen toteuttaminen toisen asteen koulutuksessa. Simon Brock ja Inge van den Enge ovat valmistaneet esityksen tutkimuksesta. Meidän valiokuntamme on pyrkinyt selvittämään menkää, jos mentävä on, ja pykää, pitäkää keskusteluna sitten tuolla oven takana käytävällä. Wir möchten gerne einiges wissen über die verschiedenen Levels der, des Sprachenlernens und über... No niin, meidän pitää nyt sitten tässä... Kant, äh, äh, äh, Euroopan unionin jäsenmaissa tätä äh, äh, kielitutkimusta kielen selvitystä täytäntöön pannaan tai tätä ohjelmaa. Jompikumpi Brock tai Van den Ende, saatte puheenvuoron. Very much for having the Kiitoksia siitä, että mm, saamme esitellä teille mm, tämän kulttuuri- ja koulutusselvityksen tulokset. Tämä tehty, tutkimus tehtiin Alankomaissa sijaitsevan tutkimus yhteisön pantajan toimesta unionin toimeksiannosta. Tässä on muutama suositus ja muutama ydintieto siitä. Sen jälkeen on vielä tarkoitus jättää aikaa kysymyksille. Tämä CEFR, tämä yhteinen eurooppalainen kieliviitekehys perustettiin Euroopan neuvostossa 2001. Sen tarkoitus oli sitten tehostaa nykyistä, nykykielten opetusta Euroopan unionin maissa. Me tarjoamme tällaiset yhteiset puitteet tällaisille mitä, asioille, mitä tarvitaan sitten käytännössä kielen oppimiseen. Sen tästä luo tällaisen pohjan ohjeistoineen, opintosuunnitelmineen, oppikirjoinen ja sen sellaisinen kautta Euroopan. Se on hyvinkin tällainen toimintatavoitteinen järjestelmä, sisältää kuusi tällaista erilaista tasoa. Nämä tasot mitataan sitten tällä kykenee yksiköllä Tämä paitsi tällainen käsitteellisesti pyrkii yhdistämään näitä opetustavoitteita, mutta myöskin otta, otta, ottaen huomioon sitten perustarpeet. 2008 vuodesta lähdisten sitten maat ovat näitä soveltaneet käytännössä ja ensinnäkin on pyritty luomaan yleiset olosuhteet tietyt erityistoimet sitten, mitä tarvitaan opettajan koulutukseen, yleiseen arviointiin ja oppisuunnitelmien tekemisen. Euroopan komissio on tätä myöskin tukenut elinikäisen oppimisen saralla ja myöskin tässä e-, Europassin sisältöä hahmoteltaessa ja kielitaitoa mitattaessa – ensimmäinen, ensimmäinen tutkimus kohdentui neljään neljä 14 maahan ja siinä, siinä oli 45 000 oppilasta arvioitavana. Tätä taustaa vasten tutkimuksen tarkoitus on saada jonkinlaista käsitys siitä, miten tätä CFR on käytetty oppikirjoissa ja, ja lukion yläasteen tuota, tutkinnossa saadaan sitten myöskin näkemys siitä, että millä tavalla on e laajuisesti näitä, tätä ohja näitä puitesäännöstä on käytetty ja minkälaisia suosituksia tästä voidaan sitten vielä saada vedetyksi. Me katsomme yleisesti tarkastelleet siis tämän sopeutuspäädön soveltamista maiden tasolla ja onko se jotenkin, löytyykö se lainsäädännöstä toisekseen, millä sitä sitten lukiossa, tai, lukiossa käytetään hyväksi, millä tavalla se heijastuu koko koulutusjärjestelmiin ei tarvitse tarkastella opettajan koulutusta, kun suunnitelmia, koulukirjoja ja ylipäätänsä opetussuunnitelmia. E, tässä oli e, tarkoitus mitata vieraankielen kielen osaamistasoa ja niin katsoa, että onko, onko mitään e, tällaista yleistä yhdenmukaisuutta näiden välillä ja minkälaisia johtopäätöksiä voidaan tehdä sitten tässä, kun tuloksia esiteltäessä tässä entisesti nämä maantieteelliset rajat keskityttiin kuuteen, kuuteen jäsenmaahan ja, ja siinä jokaisessa osalta tarkasteltiin yhtä sellaista pätevyysvaatimusta, joka jota edellytetään korkeammassa koulutuksessa lähinnä siinä sitten englantia, saksaa ja ranskaa tarkastelimme, myöskin muita kieliä ensinnäkin mittarina oli se, että käytettiinkö äidinkieltä jos, muissa maissa ja voiko maata pitää yksi tai monikielisenä. Eli, se, että, eli että ihmiset osaavat helposti muutakin, vähintään yhtä vierasta kieltä, yhtä hyvin kuin äidinkieltään. Maiksi, maiksi valittiin Yhdistynyt kuningaskunta, Skotlanti, Ruotsi, Alankomaat, Ranska, Itävalta ja Unkari. Ja tässä on tietysti maantieteellinen tasapaino on pyritty tässä myöskin saavuttamaan tutkimus siis tietysti analysoitiin näitä maita ja myöskin sitten toimistotasolla ihan näitä tilastotietoja. Sitten keskusteltiin asian osasten kanssa yksity- ja haastatteluja sitten sekä yksityisesti että Euroopan tasolla ja asian osaiden taholla ja tiloissa sitten maat, jotka käytti, käyttivät näitä, tätä CFR eri, eri tavoin ja eri, eri määrässä. Joissakin maissa ei siitä ollut lainsäädännössä ollenkaan, toisissa taas oli, mutta muutenkin voitiin todeta, että mitä enemmän sitä sovellettiin käytännössä tai mitä paremmin, paremmin se oli kansallisessa lainsäädännössä oli huomioitu, sen paremmat tulokset myöskin sitten kielikokeissa saavutettiin. Itä, Itävalta ja Ranska ovat tämän sisällyttäneet lainsäädäntönsä sitten tärkeimpiä haasteita tässä täytäntöönpanossa. Me saatamme tästä nostaa kaksi erityisesti esille. Ensin empiirisen tie, tiedon puute ja sen, siltä osin, että mit, millä tavalla tämä aineisto vaikuttaa sitten lopputulokseen ja oppimiseen yleensäkin. Ja toisekseen CFRn täytäntöönpano, käyttö, soveltaminen luokkahuonetasolla. Siinä on kärsii myös empiirisen aineiston puutteesta. Monissa maissa ollaan aika huolissaan tämän järjestelmän sopimuudesta heidän, heidän laisensa kielen opetukseen sekä Ruotsi ja Unkari mainitsevat empiirisen aineiston puutteen, koska mitään selvityksiä ei ole tästä asiasta tehty jotta, jotta saataisiin sitten todella selville loppukokeiden rooli ja tämän CFRn rooli tässä suhteessa. Alankomaissa esimerkiksi analysoitiin tätä tutkinto-ohjelmaa ja sitten arvostulle peruaatteita, vaikka onkin selvitetty näitä, mitä tätä käytännössä toteutuu, minkäänlaista syy-seuraussuhdetta lainsäädäntöön ei ole kyetty löytämään. Ensinnäkin tehtiin selvä ero näiden tiettyjen tasojen välillä ja toisekseen todettiin, että nämä ovat liian laaja-alaiset helpo, yksi oikoisesti tulkittaviksi. CFRn lanseeraamista lähtien on puhuttu, arvosteltu tätä luokittelua tietotaitotasoa ja testien sopivuutta laajalti. Lähes kaikkea CPRään liittyvää onkin arvosteltu huomattavasti, mutta kuitenkin ovat, se on saavuttanut laajaa huomiota suosita ja kriitikkoja noin määrällisesti on aika vähin, vähän yleisesti ottaen jos ajatellaan lukiokoulutusta, niin siellä todettiin, että kuudessa jäsenmaassa lopputulokset ovat aika samansuuntaiset. Se on lähinnä B2-tasolla tämä vieraan, vieraan kielen oppiminen. Tämän yhteen, tätä CFR käytössä, käytettäessä taso on B1 helposti. Mitä, mitä sitten tulee näihin valittuihin maihin käyttivät tätä vaihtelevalla laajuudella loppukokoissa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Unkarissa nämä loppukokeet perustuvat CFR, toisin kuin Ranskassa, vaikkakin kokeet ja CFR ovat jotenkin kytköksissä Skotlannissa, sellaista kytköstä ei ole ollenkaan. Mitä sitten tulee tähän nykykielen oppimistuloksiin? Empirin näyttö puuttuu laajalti sitä käytetään myöskin oppikirjojen kehittämisessä, sitäkin tutkittiin, ja on, onko ylipäätänsä sitä, sitä kautta sitten sovellettavissa oppimateriaaliin? Onko siinä sitten olemassa taustalla jotain kansallista suuntaantavaa ainastoa. Euroopan neuvoston selvityksestä käy ilmi, että jotkut käyttävät tai lähes pakottavat kouluja käyttämään tätä järjestelmää, kun taas toisissa sitten vain kannustetaan ja innostetaan tämän käyttöön. Opettajan koulutuksessa suuria eroja niin ikään etenee, ilmenee erityisesti mitä tulee opetuksen tulosten selvittämiseen. Alankomaat ja Ranska ja Itävalta esimerkiksi totesivat, että, että työpaikkakoulutus on huomattavasti parempi kuin itse opiskeluvaiheessa annettu perehdytys. Johtuen siitä, että opettajat saavat itse vapaasti suunnitella opetettavat asiat maissa, esimerkiksi se, miten he sitten valitsevat nämä oppikirjat ja muut tausta-aineistot, on vaikea sitten päätellä, että kuinka paljon CFR sitten käytetään tässä, tässä yhteydessä. riippuu siitä, mikä, millä lailla maassa ylipäätänsä tätä poitakäystä painottaa opettajan koulutuksessa sitten tuonempana opetuksessa seura- johtopäätös sitten pohti sitä, että mitä tavalla kielitaito ja tämä opettaminen ovat sitten yhteydessä ja koulutus ovat yhteydessä toisiinsa. Seuraava täällä, mm, ää, paremmus, paremmusjärjestys voidaan löytää esimerkiksi Ruotsi ja Alankomaat ovat pärjänneet oikein hyvin, erinomaisen hyvin sitten niin kuin Itävalta sitten suhteellisen hyvin pärjänneet Ranska ja Unkari ja sitten Skotlannissa tilanne on suhteellisen heikko. Mitäs se, CFRn soveltamiseen ja sitten kielitaito tasojen mittaamisen tulee suhde on aika epäselvä tässä tuntuu olevan muitakin tekijöitä, jotka selittävät tätä kielitaitoa. Esimerkiksi sitä käytetäänkö esimerkiksi maan virallista kieltä laajalti maan ulkopuolella vai eikö, ja minkä ylipäätänsä tämä lingvistinen maisema maassa näyttää. Eli tietysti siis niissä maissa, joissa kielitaitoa on paljon, näyttävät noudattavan enemmän tällaista suunniteltua kielenopetuspolitiikkaa, kun taas sitten toisinpäin on asianlaita. Yleisesti ottaen CFR on aika hyvin yksityisten koulujen ja yksityisten kielikoulujen ohjelmaan ympättynä, mutta esimerkiksi käytetty, käytetty aineisto ja opettajien tietoisuus tästä näyttää olevan varsin hyvä, vaikka suuntaviivat ja, ja käsikirjat ovat sen verran epämääräisiä, että joskus ajattelee, että tämä ehkä estää näiden, tämän ohjelman painosta soveltamista, mitä oppijoille, yksityisille kielopettajille ja kielten arviointiinstituutille CFR antaa tilaisuuden avoimuuteen ja luo mahdollisuuden tehdä hyviä vertailuja <clears throat> oppilaat help, pääsevät helpommin yliopistoihin ja heidän asemansa työmarkkinoilla on vankempi. CFR pystyy, pyrkii helpottamaan vertailtavuutta maiden välillä ja keho, parantamaan, kohentamaan ja parantamaan maassa jo valitsevaa kielenopetusperinnettä. Euroopan unionin toimia tehostamaan on, suositellaan seuraavaa ensimmäinen suoritus ensinnäkin, että tätä CFR-parlamentissa ja komissiossa otettaisiin esille merkittävänä työkaluna kielten opetuksessa. Se on ollut jo kymmenkunta vuotta olemassa ja on, on matkan varrella kehittynytkin. Sitä voidaan käyttää myöskin sitten poliittisella tasollakin tällaisella käsikassarana kielten opetusta tehostettaessa. Sen vuoksi halutaan kehittää tätä Survey Lang-aloitetta, jotta muuta, monia muita maita ja kieliä saataisiin mukaan tähän hankkeeseen, niin ettei suotta sitten tule, tultaisi kaventaneeksi tätä kiinnostusta ja rajoittaneeksi sitä vain ensimmäiseen ja toiseen kieleen jäsenmaissa. Niin ikään sinne kannustetaan kokemusten jakamiseen kansallisella tasolla ja kansainvälisellä tasolla niin, että myöskin toimintaperusteinen työ kielten opetuksessa yleistyisi ja leviäisi, kun oppilaiden taitotasoa arvioidaan. Tällainen yhdenmukainen raportointi on tässä yhteydessä erittäin tärkeää jäsenmaiden tasolla kolmanneksen halut, eri eurooppalaiset ohjelmat, Erasmus Plus esimerkiksi, niiltä edellytettäisiin tiiviimpää osallistumista tämän CFRn hyväksikäyttöön. Sellainen eurooppalainen kielitaito, puitteisto pitäisi enemmän vääntää CFR hyödyntäväksi. Toinen suositus sitten jäsenmaille ja parlamentille ensinnäkin pyrittäisiin vahvistamaan erilaisia yhteistyömuotoja ja kytkentöjä sehtaran ja opetusjärjestelmien välillä eri maissa, vaikka ne on olemassa, niitä eivät jäsenmaat kovist, kova, kovinkaan innostuneesti edistä. näiden kytkösten pitäisi olla ymmärrettäviä ja hyväksyttävissä jäsenmaissa. Sen vuoksi suositellaan että, että kehitettäisiin periaatteita näiden kytkösten muodostamiseksi jäsenmaiden tasolla. Se välttämättä ei ole mitään teknistä toimintaa, vaan, vaan ylipäätänsä pitäisi yli, stimuloida tällaista yhteiskunnallista keskustelua kielen opetuksesta, missä olisivat mukana sitten asianomaiset toimijat, opettajat, päättäjät, koulujen, koulujohtajat ja näin poispäin että sitten saataisiin äh, äh, jonkinlainen sopimus sitten tämän CFRn kytkemisestä äh, kielenosta opiskeluun. Näin halutaan sitten myöskin muita maita saada mukaan tähän. Ja kysymys on sitten siitä, että luottavatko muut maat näihin kytköksiin. Samoin sitten tällainen vertaisopiskelu ja vertaisarviointi myöskin tulisi ulottaa päättäjien, päättäjien keskuuteen, että kytkökset ohjelmaan ja käytäntöön olivat, olivat tärkeimmät. Kolmas huusoitus olisi lisätä CFRn arkikäyttöä kouluissa esimerkiksi korkean tason kannustimin saattamalla se osaksi lainsäädäntöä tai ylipäätänsä aktiivisesti jäsenmaissa käyttöön lisäämällä uskottavuutta. Siksi suositellaan, että, että räätälöidyt ohjelmat laadittaisiin jokaisessa maissa. Ja käytäisiin keskustelua sitten kokemuksista ja, ja parantamismahdollisuuksista muissa Euroopan maissa, Euroopan neuvoston välityksellä esimerkiksi ja sen käsikirjaa käyttämään. CFR pitäisi kytkeytyä kansalliseen opetussuunnitelmaan tiiviimmin, jotta kielten opiskelu etenisi rakentuneesti. Tässä pitäisi saada selkeät tavoitteet myöskin edistyksen arvioimiseksi, eri, on eri välitavoitteita olisi myöskin hyvä asettaa, jotta opetussuunnitelma paremmin toteutuisi. Sitten joko toisaalta linjata oppikirjoja paremmin sama yhdenmukaiseksi kansallisen opetussuunnitelman kanssa, tai sitten saada opettajat ja koulut enemmän tietoisiksi siitä, että mitä nykymateriaalia voitaisiin paremmin käyttää näissä toisissa toimissa. Siksi sitten korostaa tätä äh, lähestymistapaa sitten esi- ja, työn ohessa tapahtuvassa koulutuksessa. Sitten neljäs suositus tässä. Äh, äh, tässä perään kuulutetaan lisää, lisää tutkimusta lähinnä perehtymään siihen, että mitä ovat nämä nousevat kielet ja onko CFR tarpeeksi laaja ottamaan huomaansa no, esimerkiksi ei-eurooppalaiset kielet, kuten Kiina esimerkiksi. Mikä on tämä eurooppalaisen kieliindikaattorin rooli kielipolitiikassa Euroopassa ylipäätänsäkin, jos tällä indikaattori, onko se todellakin sitten arvokas työ, työkalu tässä keskusteluissa? jos ajatellaan vaikkapa näitä kahta laimin opetettua kieltä. Ja kolmannekseen, miten sitä CFR voitaisiin käyttää vähemmistö- ja alueellisten kielten aseman vahvistamiseksi. Ja sitten selvittää myöskin sitä, että voiko tällainen ylikansallinen elin tai jonkinlainen neuvontava ryhmä olla olemassa, jos maat, sitten, maat voivat sitten omaa kielten opetuspolitiikkansa arvioida – ja tämän CFRn roolia. Tämä voisi toimia myöskin sitten foorumina, jossa kokemuksia voitaisiin jakaa ja seurata sitten, miten tämän kielen opiskelu ylipäätänsä Euroopan maissa kehittyy. Ja sitten ihan lopuksi yhteenvedoksi CFR on erittäin arvokas työkalu kielitaidon parantamiseksi se tekee ammattit äh, tämän kielitaidon mittaamisen aiemmaksi ja vertailukelpoiseksi. Se lisää myöskin toimintaperusteista lähestymistapaa kielten oppimiseen. CFR on käytössä jäsenmaissa eri, eri tavalla. Esimerkiksi sitä voidaan parantaa, jos sitä ankkuroidaan paremmin lainsäädäntöön, käytetään opettajan koulutuksessa, lisää tarvitaan työtä, jotta tällaista poliittista keskustelua voitaisiin elvyttää, virkistää ja vahvistaa kytkökset CFR-tasojen eri kielten opiskelun välillä ja sitten kehittää CFR sen yksinkertaistamalla. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Oikein paljon kovasti kiitoksia. Tämä on, oli kiintoisaa kuultavaa, äh, jos herrat Svea haluaa pitää, käyttää jonkun, sanoa jonkun kommentin tästä, niin olkaa hyvä. Kiitoksia tästä johdosta. Tosi todella mielenkiintoista. Haluaisin vain sanoa, että 2008 Slovenian kaudella me käsittelemme silloin aikanaan monikielisyyttä. Olen erittäin tyytyväinen, että voimme nähdä nyt ensimmäisiä tuloksia. Toivon, että tulevaisuudessa muissa jäsenvaltioissa osallistutaan tähän tutkimukseen myös niin, että voimme viera- vertailla eri asioita. Myös kaikki suositukset, joita esititte, kannatan niitä. Ja haluaisin vielä lopuksi sanoa, että EUn tulevaisuus riippuu siitä, miten hyvin toisiamme ymmärrämme. Ja tietysti vieraiden kielen taito on tärkeää. Joten äärimmäisen tärkeää on osata muitakin kieliä kuin omaansa erityisesti naapurien kieltä ovat tärkeitä. Ja any other colleague? Vielä kysyttävää. Ei näytä olevan asialla. Kiitokset Jara Prokille ja Euroopan Endelle. Kiitos kovasti työstänne, työpanoksestanne. Voimme sitä käyttää. Tämä on paksu nivaska sisältää informaatio, antaa paljon työkaluja ja välineitä. Tuolla välipiireissä me sitten voimme sitä esitellä asianomaisille tahoille, millä tavalla sitten voidaan kielenopisto tehostaa, opettajat ja muut vastu, vastu, vastuuhenkilöt ovat sitä käyväksi käyttää. Meillä on just myöskin täällä opetusministerin kanssa palaveri, koska olimme pikkumaassamme päättäneet ruveta kaksikielisiksi ja myöskin lisätä Ranska siihen. Äh, tämä alue Luxemburgia ja Ranskan naapureina, mikä ettei, ruvetaan vaan kaksikielisiksi. Ja monet saksalaiset äh, uskovat, että, että saarlantilaiset, saar, saarlantilaiset puhuvat äh, ranskaa, ei pidä ollenkaan paikkansa, mutta yritetään tehdä tästä, tästä myytistä todellisuutta. Kiitoksia kovasti. Nyt palaveron tältä osin päättynyt Seuraavaksi koordinaattorien kokous. Kaikki, jotka eivät kuulu tähän kuuluisaan konklaaviin, häipyköt.